Mesdames, messieurs, chers collègues. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, tervetuloa puolustus- ja turvallisuusalivaliokunnan järjestäytymiskokoukseen. Onnittelut valittuille kollegoille ja uudelle valittuille kollegoille. Tämä alivaliokunta on hieman erheellisesti nimetty, että meillä on mitenkään toisen luokan valiokunta, että meillä on tärkeitä tehtäviä, tuon turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa tekevä alivaliokunta ja me teemme politiikkaa, joka koskee sopimukseen kirjattuja puolustus- ja turvallisuuspoliittisia linjauksia. Ja Mielestäni viime vaalikausi osoitti, että me olemme tehneet hyvää työtä kentällä ja tässä alivaliokunnassa toivottavasti jatkamme hyvää työtä. Julistan kokouksen avatuksi. Me aiomme valita työvaliokunnan eli puheenjohtajiston, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Me aloitamme työskentelymme ja nyt valitsemme alivaliokunnan puheenjohtajan. Lisäksi ilmoitan, ketkä varajäsenet äh, ovat varsinaisten jäsenten tilalla äänestyksessä. SETD-ryhmässä Bocinaru osallistuu äänestykseen ja Ivo Belet ja McAllister ovat EPPn ryhmässä vallan jäseninä tänään äänestämässä. Täällä on riittävästi jäseniä paikalla, eli kahdeksan. Ja nyt annan mahdollisuuden esitellä ehdokkaita. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, uh, Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Me todella Nautimme kovasti teidän puheenjohtajakaudestanne tässä oli valiokunnassa. Kiitos teidän tekemästänne työstä. Minä haluaisin esittää ECR-ryhmän puolesta esittää rouva Anna Fotikaa vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi. Rouva Fotika oli aiemmin Puolan parlamentin arvostettu jäsen – hän johti Puolan presidentin kansliaakin aikanaan. Ja mikä tärkeintä, hän oli myös Puolan ulkoministeri usean vuoden ajan. Hän tarjoaa meille paljon kokemusta siltäkin osin. Siksi hän olisi varmasti pätevä vetämään valiokuntaa. Kiitos. Merci, Madame Fotiga. Kiitos. Kollega Fotiga, suostutteko te ehdokkaaksi? Yes, I accept. Merci. Kyllä. Ja ei bel et bien membre Fotika on varsinainen jäsen tässä allivaliokunnassa. Hän on myös taloudellisista sitoumuksistaan ilmoittanut. Hän on siis valintakelpoinen. Onko muita ehdokkaita? Anna Gomez. Um. Oui, Puhemies, puheenjohtaja, ensinnäkin haluaisin tervehtiä teitä ja kiittää erinomaisesta puheenjohtajakaudesta valiokunnassa, joka on tärkeää todellakin. Minä haluaisin henkilökohtaisesti olla ehdokkaana. Minulla ei ole näitä erinomaisia ominaisuuksia, joita hänen esittämällään ehdokkaan Rouva Fatigalla on, mutta minun mielestäni kuitenkin hänen ryhmänsä on aina tuonut esille kantansa, jotka sinällään kiistävät ylipäätään Euroopan unionin turvallisuuspolitiikan tarpeen. Jos linja on se, niin ei olisi ollenkaan soveliasta, että tällainen henkilö olisi alivaliokunnan puheenjohtaja. Minä olen ollut tässä alivaliokunnassa vuodesta 2004, jolloin tämä luotiin. Tiedän varsin hyvin, miten paljon jäsenet ovat tehneet ahkerasti työtä, jotta alivaliokunta ylipäätään saataisiin aikaan ensin von Vogaun johdolla ja sitten teidän johdollanne. Minä uskon, että ehkä tämä täytyy vielä selvittää, mutta jos Rova Fotiga todellakin on samaa mieltä kuin kollegansa Van Norden, joka juuri häntä esitti. Sitä paitsi hän on aina hyvin johdonmukaisesti esittänyt omat kantansa niin, että hänen ajatuksensa ovat täysin vastoin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ajatusta. Ei se olisi kovin sovellista siis ajatella näitä aikoja, kun Euroopan unionilla on käsissään nyt useita kriisejä naapurustossaan. Myös turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kysymykset ovat tärkeitä muidenkin valmiuksien osalta. Sitä Rova Fontiga, voisiko hän ehkä ystävällisesti kertoa kannostaan tarkemmin, jos hän on samaa mieltä kuin herra Van Orden, joka häntä esitti, niin silloin minäkin ryhdyn ehdokkaaksi ja haluan salaisen lippuäänestyksen. Si vous permettez deux points kaksi asiaa. Ensimmäinen asia, se, että esitetään ehdokkaita, niin tässä on ryhmän nimissä esitettävä ehdokkaita, puhuitte henkilökohtaisesti juuri, tai sitten tässä tulee olla kaksi ehdokasta, joten 5 prosenttia alivaliokunnasta tarvitaan taustalle. Tässä tarvitaan siis kaksi ehdokasta tukemaan teitä. Se liittyy menettelyyn. Sitten poliittisesti annan vielä puheenvuoron ECR-ryhmälle, jotka ehdottivat Fotika-ryhmän. Olkaa hyvä. Uh, Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. En puhu nyt tässä omasta ehdokkuudestani, vaan kyse on ryhmän ehdokkaasta edustaja Toisaalta me olemme parlamentissa, se on demokraattinen elin, joka edustaa monia kansoja ja poliittisia, poliittinen kirjo on laaja. Ja sen pitäisi olla myöskin täällä nähtävissä. Ja kolmanneksi, mitä tulee ehdokkuuksiin, niin siinä katsotaan dehontjärjestelmää. Sitä kautta voidaan varmistaa että pienempienkin ryhmien ja pienempien maidenkin etuja suojellaan mielestäni olisi vaarallista lähteä kulkemaan eri tietä. Ja kollega Fatiga haluaa ilmeisesti sanoa jotain. Kiitos, Fatiga. Thank you, Chair. Uh, madam, I do represent... Uh, it is my... Toki edustan Puolaa. Sieltä ovat äänestäjäni. Sitä paitsi aikaisemmin johdin myös hallitusvälisessä kokouksessa Puolan valtuuskuntaa, kun neuvottelimme Lissabonin sopimuksesta. Minä tunnen kyllä 42 artiklan sisällön, joka liittyy yhteiseen, yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Siksi haluaisin puhua omasta puolestani Jos ajatellaan tuon artiklan kirjainta ja henkeä, niin siinä on kyse yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Mutta siinä yksi kohdassa sanotaan, että se ei saa haitata jäsenvaltioiden toimintaa. Jäsenvaltiotkin voivat muistakin liittoutumista hakea turvaa, kuten Natosta. kun itse olen myös ollut Puolan kommunistivastaisen opposition jäsen, niin me arvostamme kovasti myös turvallisuutta, jota meille tarjoaa liittoutuma. Minä pidän ainakin siitä, mistä olenkin neuvotellut. Puola on ratifoinut myös sopimuksen. Puolan parlamentti sen on ratifioinut ja presidentti allekirjoittanut. Eli se on lain kirjain, joka minua velvoittaa, johon minä uskon myös. En kuitenkaan haluaisi, että meillä olisi yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, ainakaan minun alueeni, joka kärsii eri myllerryksistä. Me tarvitsemme Naton antamaa turvaa. Ja, merci pour votre euh, intervention. Kiitos puheenvuorosta. Vielä viimeinen sana Pesku. Question of procedure, I am one of... Menettelyyn liittyen tiedätte, että minä olen eräs heistä, joka tukee Anna ja muutkin varmasti tukevat. Mutta asia tässä ei liittynyt ehdokkaiden henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, vaan tämä asenne. Tämä valiokunta kuuluu Euroopan unionille. Mikäli jätetään pois turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, niin alivaliokunta, joka on perustettu tukemaan ja viemään eteenpäin yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, ja mikäli kaikki siirretään Natolle, minä tuen NATOa olin puolustusministerinä neuvottelemassa äh, NATO-jäsenyydestä Romanian hyväksi, niin mielestäni tässä ei pitäisi ottaa tällaista kilpailuasetelmaa joko tai, asetelmaa. Mielestäni näiden kahden instanssin tulee tukea toisiaan. Mikäli minä olisin ymmärtänyt asian niin kuin sanoit, niin en olisi kyllä pyytänyt puheenvuoroa. Hyvät kollegat, nämä ovat keskusteluja, joita me tulemme käymään viiden vuoden aikana tässä alivaliokunnassa. Näitä on kyllä käyty jo, hyvä Jeffrey. Nyt ehdotan, että käymme käsiksi itse menettelyyn. Me äänestämme joko suosionosoituksiin tai sitten salaisella sähköisellä lippuäänestyksellä, mikäli Ana Gomes saa tukea. Tämä tapahtuu siis sähköisesti. Salaisella sähköisellä äänestyksellä pyydän, että kaikki ottavat sähköiset äänestyskortit käyttöön. Gomez on esitetty ehdokkaaksi. Yli kaksi jäsentä tässä alivaliokunnassa on häntä tukenut. Kaikki tapahtuu sääntöjen mukaisesti. Gomez on varsinainen jäsen. Hän on taloudellisista sitoumuksistaan ilmoittanut, joten hänen ehdokkuutensa hyväksytään. Tämä on sähköinen salainen äänestys. Meillä on tässä äänestyskonsolin plus ja miinus äänet käytössä. Plus on Fotigalle. Kun äänestää vihreä nappia, äänestää Fotiga. Kun äänestää miinusmerkkiä punaista nappia, niin silloin äänestää Rova Gomesia. Onko tämä nyt kaikille selvä? Äänestys alkaa. Tässä on nyt kaksi ylimääräistä äänestäjää. Ainoastaan varsinaiset jäsenet äänestävät. Tässä on kaksi ylimääräistä äänestyskorttia käytössä. Nyt on yksi ylimääräinen kortti. Yksi ylimääräinen äänestäjä. En halua tässä nyt ryhmää nimetä. Muistuttaisin nyt ryhmän kokoonpanosta. EPPllä on yhdeksän ääntä, STDllä kahdeksan, ECRllä kolme ääntä, Aldella kolme ääntä, Guella kaksi ääntä, Vihreillä kaksi ääntä, e FDDllä kaksi ääntä ja sitoutumattomilla yksi. Tässä on edelleen yksi ylimääräinen äänestyskortti käytössä. Jos voitte ottaa kortit pois he, joilla ei ole äänestysoikeutta. Pitäisikö tässä nyt ottaa kortteja pois? Poliittiset ryhmät, sopikaas nyt keskenään ne kuka saa äänestää. No nyt äänestys alkaa. Meitä on 30 äänestämässä. Onko kaikki äänestänyt? Äänestys päättyy. Nyt on jälleen 31 äänestäjää. Eihän tämä nyt käy päinsä. Ei tämä ole nyt niin monimutkaista. Onneksi emme ole 250 äänestämässä. Äänestys alkaa uudelleen. Fotika vihreä, Gomes punainen. Ja edelleen on 31 äänestyskorttia. PPE, c'est OK Moi inclus. Hein. 8 voix SND, c'est bon SND 8 ääntä, onko kaikki ok? Nyt on 30 äänestäjää. Äänestys päättyy. Tulos. 15 Fotikalle, 8 ääntä Gomesille enemmistö, enemmistöön tarvittiin 15 ja äh, onnittelen Rova Fotikaa ja luovutan hänelle välittömästi puheenjohtajuuden. is rich, so it's okay. Mm-hmm. I would like to, to thank the subcommittee. Haluan kiittää alivaliokuntaa. Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokuntaa siitä, että minut valittiin tähän kunnianarvoiseen puheenjohtajan rooliin. Kiitän edellistä puheenjohtajaa erinomaisesti tehdystä työstä. Ja sitoudun kyllä käyttämään hänen kokemusta ja myös sihteeristön kokemusta apunani tulevissa töissäni. Nyt siirryn esityslistan toiseen kohtaan. Mm nyt meidän tulisi valita varapuheenjohtajia alivaliokunnalle. Riittävästi jäseniä on paikalla. Ja täällä on myös samat varajäsenet. Joten nyt haluaisin antaa puheenvuoron ryhmän edustajille, jotta he voivat esittää ehdokkaan ryhmä, tämän alivaliokunnan ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Olkaa hyvä. Congratulations. Kiitoksia ja onnittelut. Kansanpuolen ryhmän puolesta haluaisimme ehdottaa ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi kollegaamme Mihail Gaalerin. Hänellä on vaikuttaa kattava kokemus, tausta, ulko, turvallisuus ja puolustuspolitiikasta hän on myös aina ollut valmis yhteistyöhön ja etsimään sopuratkaisuja. Michael Gaaler on meidän ehdokkaamme. Thank you, sir. Uh... Kiitos. Hyväksytäänkö tämä ehdokkuus? Kyllä. Sir, the, the... Kyllä. olette jättänyt äh, tällaiset sitoumukset ja tämä oli ryhmän ehdotus, joten pyydän, että tämä valinta hyväksytään suosin osoituksen. Thank you, and therefore we've elected... Uh... Kiitos. Nyt on valittu ensimmäinen varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä ja saapukaa paikallenne. The second uh, vice chair was... Toinen varapuheenjohtaja on myös ryhmän ehdottama. käydä sä Tetinarin? Onko hyvä? Once more. Uh, on behalf of the EPP. Eli vielä kerran kansanpuolueen puolesta esittäisin toiseksi varapuheenjohtajaksi valiokunnassa, alivaliokunnassa Jerome Stetinille, joka istuu tuolla. Mr. Stetina, do you... Stetina, hyväksittekö ehdokkuuden puhelman mikrofonia? Thank you. The... Kiitos. Taloudellisesta sitoumuksesta on ilmoitettu. Ja minä pyydän, että tämä hyväksytään tämä ehdokkuus suosion osoituksen. Thank you, Mr. Was... Kiitos, Stettina. Teidät on valittu toiseksi varapuheenjohtajaksi. Olkaa hyvä ja saapukaa omalle paikalle tänne salin eteen. Um, now, please... Uh... Nyt SHDn edustaja, voitteko ehdottaa, kuka, voitteko ehdottaa kolmatta varapuheenjohtajaa? Uh, I'm... Rouva puheenjohtaja, ehdotan Kania tähän tehtävään. Hän on puolustusalan asiantuntija. Thank you. Um, uh, the declaration Kiitos paljon. Taloudellisista sitomuksista on ilmoitettu. Kaan hyväksyttekö ehdokkuuden puhelma mikrofonia? Kiitos paljon. Voitteko hyväksyä tämän ehdokkuuden suosion osoituksin? Se oli viim- viimeinen varapuheenjohtaja, ehdokas, nyt siis viimeinen varapuheenjohtaja, neljäs varapuheenjohtaja tähän alivaliokuntaan. GUE-ryhmä, voitteko ehdottaa oma voitteko ehdottaa oman ehdokkaanne? Gracias. Desde el... Kiitos. Gue haluaa esittää Zabin Lösingiä. Hän on ollut vuodesta 2009 jäsen ja ollut tässäkin valiokunnassa ja myös koordinaattorina viime kaudella. Sitä paitsi hänet valittiin uudeksi koordinaattoriksi tätä alivaliokuntaa varten. Aikaisemmalla lainsäädäntökaudella hän on ollut tekemisissä monissa näissä asioissa ryhmämme puolesta ja hän on turvallisuus- ja puolustuspolitiikan asiantuntija. Siksi haluamme esittää häntä ryhmämme puolesta neljänneksi varapuheenjohtajaksi. Is the candidacy accepted? Hyväksyykö ehdokas, että häntä esitetään tähän tehtävään? Taloudellisista sitoumuksista on myös ilmoitettu parlamentille. Ja ennen kuin alivaliokunnan ja nyt pyydän, että hyväksytään tämä ehdokkuus osoituksin. Pyydän teitä liittymään seuraamme omalle paikalle salin eteen. Thank you. Now we move to... Kiitos. Kolmas asiaistuslistalla. Ja nyt pyydän, että te voitte hyväksyä kokouskalenterin aina tämän vuoden loppuun joulukuuhun saakka. Ensimmäinen kokous järjestetään 11. syyskuuta. Muistuttaisin, että kokous lomien jälkeen ja meillä on silloin varmasti paljon tärkeää tekemistä. Se on myös tärkeää ajankohtaa silloin valmistellaan tulevaa NATO-huippukokousta, joka järjestetään syyskuussa Walesissa. Joten todennäköisesti meillä on erittäin paljon töitä silloin ja pyydänkin, että laajennettu työvaliokunta kokoontuisi Strasbourgissa, jotta me voisimme käsitellä tämän alivaliokunnan tärkeitä töitä. Joten jos hyväksytte tämän ehdotuksen ja vastustusta ei kuulu, niin tämä kalenteri hyväksytään. Oh. Okay, so there is no any other business. Muut asiat kohtaan ei ole pyydetty esitettäväksi mitään päätän kokouksen. Kiitos siitä, että valitsitte puheenjohtajiston. Kiitos.